Mutta nyt kun katson kertomuksen tiettyjä kohtia, niin vaikuttaa siltä, että aikaisemmasta kokemuksesta ei ole opittu yhtään mitään. Meillä on ongelmia esimerkiksi Romanian ja Bulgarian kanssa. Ja minun mielestäni näissä maissa on paljon puutteita, mitä tulee rahoitukseen ja hallinnointiin – ja EUn suosituksia ei ole siellä toteutettu, eli hajautettu hallinto. Ja sitten täytyy katsoa myöskin vastuukysymyksiä. Ja nyt sitten tämä koko menettely liittyen liittymistä valmistelevaan tukeen on tässä aiheena. Ja tuomioistuin itsekin kirjoittaa, että tässä on yhdistetty poliittisia prioriteetteja – ja niitä on uudistettu, mutta hallintoon kysymyksiin on keskitetty vuoropuhelussa ja nämä prosessit eivät ole suoranaisesti vaikuttaneet neuvotteluihin ja tässä, kun hyväksytään Serbian hallinnointijärjestelmä, niin komissio on tarkastellut tätä järjestelmää Serbian osalta. Ja meidän täytyy tässä kohtaa nyt katsoa tätä liittymisprosessia. Se kestää vielä jonkin aikaa. Varoja on toimitettu Serbiaan jo jonkin verran, ja jos emme halua, että se toistuu niin kuin muiden maiden osalta, jotka ovat jo liittyneet jäseniksi ja joissa on edelleen alijäämää, ja sitä nyt yritetään supistaa, mutta tässä tapauksessa meidän pitäisi jo alkuvaiheessa kiinnittää huomiota siihen, että hallinnon hajauttaminen ja varojen hallinnointi paranee. Ja mitä tulee sitten valvontajärjestelmään, niin se pitää heti ottaa huomion keskiöön. Tilintarkastustuomioistuin sitten tietyissä kohdissa antaa paljon esimerkkejä siitä, Eli tässä on hyviä aikeita, mutta lopputulos on sitten negatiivinen. On hankkeita, joihin on varattu varoja, ja sitten kun niitä pitäisi todella käyttää, niin sitten se ei toimikaan. Eli meidän täytyy olla hyvin kriittisiä näissä kysymyksissä, jotta todellakin pääsemme tilanteeseen, meillähän on vielä opittavaa ja me voimme toimia uudella tavalla, eikä sitten tarvitse enää toistaa näitä vanhoja virheitä yhä uudelleen. Sitten Soltas, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuimen edustajaa tästä erityiskertomuksesta ja alustuksesta – ja myös kollega Deutschia hänen työasiakirjastaan. On hyvin tärkeää puhua taloudellisesta puolesta Serbian edistyskertomuksessa. Kuten tiedätte, tarkistukset on jätettävä noin 20 minuutin sisällä. Muuten niillä ei ole mahdollisuutta päästä mietintöön mukaan. Tilintarkastustuomioistuimen kertomus keskittyy liittyy rahoituspuoleen. Siinä tutkitaan tehokkuutta, miten hyvin tätä jäsenyyttä valmistelevaa välinettä on käytetty, miten tehokkaasti. Meidän on huolehdittava siitä, että menneisyyden virheitä ei toistella. Meidän on autettava Serbiaa. Erityisesti meidän on autettava huolestuttava, kun ajatellaan, miten voidaan valvoa jo ennalta, ei ainoastaan jälkikäteen. Tässä uudistuspaketissa on keskityttävä julkisiin varoihin, siihen miten hallinnoidaan budjettivaroja. On parannettava toimielinten tehokkuutta kaikkien niiden tahojen, jotka hoitavat esimerkiksi julkisia hankintoja. Tiedätte, että julkiset hankinnat ovat olleet kovasti esillä ja ainoastaan Serbiassa, vaan myös muualla. Meidän on tiedettävä, mitä haluamme tehtävän sillä tuella, jota me tarjoamme. Tämä on asia, jossa komission on muotoiltava kanta ja parlamentti sitten ottaa lopullisesti kantaa. Meidän on huolehdittava siitä, että Serbia voi liittyä Euroopan unioniin mahdollisimman nopeasti, mutta samalla meidän on oltava realistisia. Emme saisi lupailla sellaista, mitä emme voi toteuttaa. Olen varma, että meillä kaikilla on vielä paljon työtä edessämme. Minulla olisi kysymys, jonka kohdistaisin komissiolle. Mitä mieltä olette? Minkälainen hallintokapasiteetti Serbialla on tällä hetkellä? Erityisesti mitä tulee jäsenyyttä edeltävän välineeseen. Oletko siellä valmiina? Vai voisiko komissio tehdä enemmänkin auttaakseen Serbiaa, jotta Serbia voisi julkishallintaan parantaa? Ja sitten yksi asia vielä ihan loppuun. Tiedätte, että puheenjohtaja Juncker on sanonut, että uusia jäseniä ei tämän kauden aikana unioniin hyväksytä. Tämä oli kyllä kylmä suihku joillekin ehdokasmaista. Ehkä tuo lausuma tehtiin vähän liian aikaisemmin. Ja sitten korjattiin tätä lausumaa, että tämä käy nopeammin Paavisuun. No, tämä ei ole nyt riippuvaista Paavista tai junkkerista, vaan tämä riippuu siitä, miten uudistuksia Serbiassa tehdään. Toivon, että kaikki voimme tehdä rakentavaa yhteistyötä tässä hankkeessa. Toivon, että voimme auttaa Serbiaa maana ja sitä kautta myös parantaa Euroopan unionin toimintaa. Näin voidaan välttää tulevaisuuden ongelmat. Kiitos. Ja, weitere Wortmeldungen aus dem Kollegenkreis liegen nicht mehr vor. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Sitten täällä on paljon nimiä listalla, jotka ovat kuunnelleet keskustelua, mutta eivät enää ole täällä. Eli kuka nyt teistä sieltä haluaa puheenvuoron? Te olette ilmeisesti kuunnelleet tätä keskustelua. Olkaa hyvä. to be, uh, Kiitoksia. Minun piti olla 11.30 AFETissa, mutta katsoin, että komission edustajan pitäisi pystyä vastaamaan näihin tärkeimpiin kysymyksiin, joita kollegani ovat esittäneet. Eli toivottavasti Afetin kollegani sitten suovat minulle anteeksi. Aluksi haluaisin kiittää sekä Fasakasia että Deutschia tästä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta ja sitten tästä mietinnöstä. Olemme hyvin pitkälti samaa mieltä näistä suosituksista – me olemme aloittaneet työn, mitä tulee niiden täytäntöönpanoon ja parannusten toteuttamiseen. Ja paraan nyt muutamaan tärkeimpään kohtaan tässä keskustelussa. Eli otanko hän ohjeet, hengellisiä ohjeita puheen, komission ja Paavilta vastaan, siihen nyt vastaan, mutta tämä Deutschin ja, ja tämä kysymys. Eli sanoisin, että komission kanta näihin päiviin ja pitääkö määritellä päivämäärät vai ei. Se on hyvin selkeä. Me olemme edenneet tästä jo kauas. Me emme spekuloi päivämäärillä. Ja jos pyydetään sanoa, että kuinka näissä testeissä on menestytty, niin ei se tarkoita sitä kuinka paljon, kuinka nopeasti, kuinka paljon, vaan kuinka saumatonta integraatio on, kun maa liittyy Euroopan unionin jäsenvaltioksi. Ja tämä on yksi myöskin asioita, joita olemme oppineet joistain aikaisemmista laajenemisesta. Esimerkiksi Kroatia liittyi EU-hun ilman mitään yhteistyön valvontamekanismia, mutta haluaisin puhua hiukan uudesta lähestymistavasta sen suhteen, miten jäsennellään neuvotteluita. Silloin prosessin ytimessä on oikeusjärjestelmä, oikeusvaltioperiaate, korruption torjunta, järjestäytyneen rikollisuuden torjunta. Ja konkreettisesti me yritämme saada kumppanimaiden aikaan sen, että puutumme näihin kysymyksiin hyvin varhaisessa vaiheessa jäsenyysneuvotteluissa. Ja nämä ovat kaksi tärkeintä neuvottelukysymystä 23-24 viimeiset kappaleet, jotka saatetaan päätöksen neuvotteluissa. Ne myöskin määrittelevät sitten, kuinka nopeasti neuvottelut etenevät ylipäänsä. Me emme halua katsoa, miten paperilla on tehty uudistuksia, vaan haluamme nähdä, että uudistukset toteutuvat lainsäädännössä ja myöskin, että niitä pannaan täytäntöön kestävällä tavalla. Ja tämän lähestymistapamme myöskin jäsenyttä edeltävään rahoitukseen Tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aikaisemmin emme enää keskity hankkeisiin, vaan meillä on nyt alakohtainen lähestymistapa. Eli rahoitus, jota annetaan, riippuu suoranaisesti siitä, millä tavalla hyväksytään alakohtaisia strategioita hallituksessa. Ja tämä on yksi tärkeimpiä tapoja, joilla voimme auttaa parantamaan tilannetta kestävyyden kannalta, eli palaan siihen, mistä McAllister puhui, eli tämä on edelleen ongelma. Mutta kestävyys on myöskin kysymys, joka on laajempi kuin pelkästään kysymys siitä, onko meillä oikeat poliittiset puitteet, vaan kyse on julkishallinnosta kumppanimaissamme. Ja jos nyt palaan siihen, mistä Saltas ja Mäkälistö puhuivat, mutta myöskin Nika, julkisen hallinnon uudistaminen on asia, jossa yritämme ponnistella enemmän ja yritämme toimia yhteistyössä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. Me teemme OECDn kanssa paljon yhteistyötä. Haluamme nähdä, millä tavalla julkishallinto toimii kaikissa kumppanimaissa. Ja sitten kun puhutaan konkreettisista toimintasuunnitelmista, joilla luodaan kestävämmät, modernimmat, ammattimaisemmat julkishallinnot, niin tämä liittyy monenlaisiin kysymyksiin, esimerkiksi rekrytointiin, koulutus, urakehitys, palkkaus ja myöskin hallinnon kyky pitää pätevää henkilöstöä palveluksessaan. Ja jos ajatellaan nyt Serbian kysymystä ja missä näemme haasteita tai ongelmia, niin yksi Serbian ongelmista on se, että miten siellä voidaan välttää suuri henkilöstön vaihtuvuus tärkeissä virastoissa ja joissain tahoissa, joissa valvotaan varojen ja hankkeiden hallinnointia. No, emme pysty antamaan mitään tyydyttävää vastausta tuosta vain, mutta me yritämme nyt ponnistella enemmän ja käytämme kaikkia välineitämme. Esimerkiksi kun katsotaan, miten näitä edistyskertomuksia laaditaan kumppanimaista, niin me keskitymme hyvin paljon enemmän oikeusvaltioperiaatteeseen, korruption järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, mutta myöskin julkiseen hallintoon ja rahoitushallinnointiin. Se on vähän kuin talon rakentaminen, eli jos perusta ei ole vankka, niin sitten kaikki muu ehkä näyttää hienolta, mutta se on kuitenkin hataralla pohjalla. Eli tämän olemme oppineet. Ja sitten myöskin ponnistelemme hyvin paljon alueilla, joilla on investointeja – Eli yhden hankkeen putki pitäisi hyväksyä esimerkiksi energia-aloilla, kuljetuksen, ympäristön alalla hallituksessa. Ja sitten kansainvälisten rahoitusinstituuttien kanssa voimme kiinnittää paljon enemmän huomiota kypsiin hankkeisiin, jotka voidaan toteuttaa, jotka on kunnolla valmisteltu ja jotka ovat kestäviä. On myöskin oma etumme, että Monet näistä hankkeista ovat hyödyksi EUlle, koska ne vahvistavat esimerkiksi liikenneverkostoa, joka on meidän kaikkien etu. Eli me suhtaudumme näihin kertomuksiin vakavasti ja itse katson, että jos verrataan joihinkin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksiin, niin tämä on aika myönteinen sävyltään. Ja korostaisin myöskin, että emme sano tätä mitenkään itse tyytyväisinä, mutta Tilintarkastustuomioistuin on tehnyt arvokkaita suosituksia, jotka me hyväksymme ja yritämme parantaa näitä asioita. Kiitos. Ja pyydän anteeksi, mutta minun täytyy kohta lähteä AFET-valiokuntaan ja kollegani sitten jatkavat tästä, jos on asioita, joista kollegat vielä haluavat lisäselvityksiä. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole, eli Deutsch saa sitten vielä puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aivan aluksi haluaisin kiittää jokaista arvokkaasta panoksestaan ja aktiivista osallistumisesta työhön. Minä teen kolmekohtaisen yhteenvedon tässä keskustelusta. Ensinnäinen asia, jonka haluaisin tuoda esiin, on se prosessi, joka tulee Serbian viemään Euroopan unionin jäseneksi tämä liittymisprosessi. Olen samaa mieltä komission kanssa siinä, että mikään Euroopan unionin toimielin – ei saisi toimia sellaisella tavalla liittymismahdollisuuksia suhteen minkään ehdokasmaan kohdalla – että tämä aiheuttaisi jonkinlaista ennakointia tai ennustamista liittymissä päivämäärän suhteen. Tässä tilanteessa, kun kyseessä on Serbian liittyminen unioniin, menettelytapa, jota liittymisen yhteydessä käytetään, on oikeanlainen. Se pohjaa sille oletukselle, että tällä hetkellä lukkoon lyötyä päivää ei ole, mutta toisaalta ei ole oikein, kun meillä kerran on selkeä liittymissä menettely todeta, että te ette onnistu tätä saavuttamaan ennen vuotta 2019 tai te ette voi Euroopan unioniin liittyä ennen vuotta 2019. Tämä ei ole oikein, sillä jos me toteamme, että missään tapauksessa unioni ei ota vuosien 2014 14-19 välillä uusia jäseniä. Tämähän tarkoittaa sitä, että me toteamme, että Serbian liittymisprosessia ei saata loppuun ennen vuotta 2019. Ja tätä minä tarkoitan, kun puhun päivämäärien ennustamisesta. Mitään tällaisia lupauksia sen suhteen, koska tämä toteutuu. Ei pitäisi tehdä eikä myöskään sen suhteen, mitään ennen liittymistä ei voi tapahtua. Sitten toinen huomioni. Menettelytapahan on hyvin tunnettu. Me olemme kuulleet komission edustajalta tästä. Tämän menettelyn valvonta tapahtuu AFET-valiokunnassa. Valiokunta käsittelee edistyskertomuksia Jarmäkä McAllisterilta. Ja luonnollisesti sen lisäksi, että monien politiikkojen kohdalla tehdään huomautuksia, meidän tehtävämme on tarkastella tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusta. Tämä erityiskertomus keskittyy talousarviokysymyksiin ja meidän tehtävämme on vetää johtopäätökset talousarvion toteuttamisesta. Mehän olemme talousarvion valvontavaliokunta, mutta tämähän ei estä meitä keskustelemasta myöskin politiikoista. Jaan kollegoiden mielipiteen siitä, että kuva, jonka tilintarkastustuomioistuin meille esittää, ei ole ruusuinen. Meillä on paljon syitä kritisoida komission toimintaa. Tässä valiokunnassa syytä on, joten mielestäni olisi vain oikein todeta komission onnistumiset silloin, kun he ovat tehneet hyvää työtä. Tilintarkastustuomioistuin ja me itse voimme havaita, että komission työ on hyvää tällä alalla. Ja luonnollisesti tämä ei tule estämään meitä tekemästä suosituksia, jotka voisivat parantaa työtä entuudestaan. Kiittäisin kaikkea tästä keskustelusta. Olen valmis ottamaan tarkistuksia vastaan. Kiitos. Kiitos. Sitten Afetin esittelee myöskin halusi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, arvoisat naiset ja herrat. Tämän keskustelun jälkeen halusin lyhyesti vielä kommentoida erityisesti, kun kollega Deutsche Schultes ottivat esiin komission puheenjohtajan lausuman. Minä en näe tässä nyt niinkään ristiriitaa. Puheenjohtaja Juncker on selkeästi sanonut, että uusia jäsenyyksiä ei voi toteutua EUn osalta viiden vuoden aikana. Ja objektiivisesti sanoen tämä on ihan itsestäänselvän, koska objektiivisesti ei ole yhtäkään maata, joka realistisesti lähivuosina pääsee niin pitkälle, että se voisi EUhun liittyä. Muuten olen keskustellut paljon serbialaisten edustajien kanssa. Monet vastuulliset henkilöt Serbiassa arvioivat asian ihan samoin ja arvioivat tilannetta ihan realistisesti. Siksi todellakin on oikein, ettei mainita päivämäärää. Serbialaiseen lehteen vastasin haastattelussa, että Serbian juna on matkalla Brysseliin, mutta se, koska juna pääsee perille riippuu siitä, miten usein joudutaan pysähtymään tai menemään sivuraiteille. Tämä on ihan käsissä. Minä uskon, että Euroopan unioni esittää hyvää viestiä. Siksi halusin uudestaan käyttää puheenvuoron, jos onnistumme siinä, että tällä kertaa lopulta jäsenyysneuvotteluiden ensimmäinen luku avattaisiin. Tässähän on vielä epäselvyyttä. 9. helmikuuta on varmasti tärkeä päivä, kun ulkoministerit Serbiasta ja Kosovosta tulevat kokoukseen Brysseliin, koska ratkaisevaa niiden sekin lisäksi, jotka on sanottu, peruskysymykset ensin oikeusvaltion periaatteet, oikeusvaltion periaate, julkishallinnon uudistaminen. Tämä on tärkeä. Belgradin ja Pristinan suhteiden normalisoiminen on ratkaisevan tärkeä Tiedämme, että Saksan liittohallitus myös on tehnyt tästä keskeisen ennaltaehdon, että jäsenyysneuvottelut voidaan aloittaa ensimmäisen luvun osalta. Eli mahdollisuuksien mukaan pitäisi Serbiaa tukea edelleen, mutta avaimet ovat Belgradin käsissä hyvin selkeästi. Herzlichen Dank, Herr Faschakas, zum Schluss. Kiitos der lopuksi Herr Faschakas. First of all, I would like to thank... Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä myönteisistä kommenteista. Se oli hienoa kuulla. En siksi halunnut puheenvuoroa, vaan halusin tehdä kaksi selvennystä tai lausuntoa. Ensinnäkin tilintarkastustuomioistuin ei ole poliittinen instituutio, me teemme työtämme, eli tilintarkastuksia, ja katsomme, millaista edistystä on tapahtunut. Ja meillä on selkeää näyttöä, jonka pohjalta annamme teille sitten kommentteja ja suosituksia, jotta voitte ottaa ne sitten huomioon omissa poliittisissa päätöksissänne. Oli hienoa nähdä tämä mietintö. Ja tässä nyt oli osa, joka ei kuulu minulle, eli tämä poliittinen julistus, niin olen siitä täysin samaa mieltä. Mutta sitten toinen tärkeä asia, joka täytyy nyt täällä selvittää. Eli kertomuksessamme käsitellään komission työtä Serbiassa. Me emme tarkastele siis Serbian tilannetta sinänsä, vaan komission työtä Serbiassa. Ja siksi usein käsitetään tämä väärin. Esimerkiksi lehdistötiedosteita sanottiin, että liittymistä valmisteleva tuki on käynnissä ja että Serbia on oikealla tiellä. Se on ehkä teidän päätöksenne ja oli hienoa kuulla komission edustajan puheenvuoroa. Hän oli ottanut huomioon kaikki suosituksemme ja voin vain sanoa, että jatkakaa tällä tavalla ja silloin pääsette menestykseen, joka ehkä toteutuu aikaisemmin kuin suunniteltu. Toivon sitä Euroopalle ja Serbialle, mutta Toistan vielä, että tilintarkastus kohdistui komission toimintaan. Kiitoksia. Tämä kohta esityslistalta on käsitelty ja siirrymme seuraavaan kohtaan. Erityiskertomus 19 2014 2014 EUn vesipolitiikan tavoitteet. Esittelijä on Kaadenbach ja tilintarkastustoimistoimesta paikallaan Cardiff, ja Cardiff saa heti esitellä tämän kertomuksen. Olkaa hyvä. Um, thank you very much, Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tämä erityisraportti liittyen yhteisen maatalouspolitiikkaan ja vesipolitiikkaan on irtiotto tietyllä tavalla normaaleista tilintarkastustuomioistuimen kertomuksista, jotka tarkastelevat toimeenpanoa tietyillä alueilla tai Euroopan unionin varojen käyttöä. Tässä raportissa me sen sijaan keskitymme siihen, kuinka eri ulottuvuudet Euroopan unionin politiikassa, Euroopan unionin vesipolitiikassa ja yhteisessä maatalouspolitiikassa ovat samoilla linjoilla ja kuinka hyvin ne toimivat yhteen. Olen tyytyväinen siihen, että äh, hyvin paljon kiinnostusta ja yhteistyötä jäsenmaat äh, osoittivat tätä tarkastusta kohtaan, niin myöskin komissio teki hyvää yhteistyötä. Tämä erityinen tarkastus kosketti DG, Intea, äh, anteeksi, DG Agria ja DG Ympäristöä pääasiassa. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat sopineet Euroopan, para, Euroopan vesipolitiikan paremmasta mukaan ottamisesta muihin politiikkoihin, kuten maatalouspolitiikkaan. Tilintarkastustuomioistuin pyrkii tukemaan tätä tärkeää päämäärää korostamalla vesipolitiikan eri ulottuvuuksia ja niiden kehitystä. Kuten aina raportin esittelee ähm, täällä henkilö, kuten minä tässä tapauksessa, mutta koko tiimi vastaa raportin laatimisesta tarkoituksemme on tarkastella sitä, onko vesipolitiikan tavoitteettu yhteiseen maatalouspolitiikkaan kunnolla mukaan, ja näin löytyjemme mukaan on tapahtunut vain osittain. Olemme havainneet, että täydentävät ehdot ja ähm, rahoitusehdot vesipolitiikan suhteen ovat vaikuttaneet politiikan tavoitteiden saavuttamiseen positiivisella tavalla veden laadun ja määrän takaamisessa, mutta nämä tavoitteet eivät täysin sisälly ymp ja ähm, vielä enemmän tehtävänä on tulevalla kaudella 2020-2030. Vesipuitedirektiivi mielestämme on itse asiassa estänyt sitä, että vesipolitiikan tavoitteet otettaisiin mukaan ymp -hän. Erityisesti tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että jäsenmaiden pitäisi olla kunnianhimoisempia vesipuitedirektiiviä toimeenpannessaan, erityisesti kun nopeuttavat äh, vesienhoitosuunnitelmia. Komissiolla on vain rajattu vastuu näissä asioissa, joten jäsenmaiden on tärkeää toimia. Jäsenmaiden pitäisi myöskin varmistaa se, että nykyiset YMP-välineet vaikuttavat oikein, ne jotka vaikuttavat äh, vesien hoitoon, toimenpanaan oikein. Tämä liittyy täydentävien ehtojen tarkistuksiin erityisesti. Yksi huoli vesihoidon alalla liittyy maaseudun kehityssuunnitelmiin. Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että YMPssä täydentävät ehdotetaan huomioon uusissa ja vanhoissa välineissä. Tämä auttaisi vesipolitiikan mukaanottamista ja jäsenmaiden pitäisi myöskin tarkastella tietoa välittää sitä. Tämä helpottaisi sitä, että komissio saisi täsmällistä ja riittävää tietoa. On hienoa, että esittelijä Kadenbeck omassa työssään ja komissio myöskin osaltaan ottanut tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen hyvin vastaan. Haluaisin kuitenkin tuoda esiin sen, että toimeen, suosituksen toimeenpano ei välttämättä ole helppoa ja näin suosituksen toimeenpano saattaa viedä vuosia. Tämä riippuu äh, muistakin äh, seikoista, kuten siitä, kun jäsenmaat toimeenpanovat eri direktiivejä. Ja <clears throat> tämä saattaa viedä vuosia. Tämä olisi harmi, ottaen huomioon, kuinka kipeästi toimintaa tarvitaan. Äh, tunnustamme kuitenkin sen, että komissio on hankala toimia, koska niin paljon riippuu jäsenmaista, mutta sen tulisi pyrkiä tukemaan tätä politiikkaa. Kiitos. Vielen Kiitos. Frau bitte. Kiitoksia sitten Kadenbach mä enkä. Kiitoksia Karelle hänen tiimilleen tästä kertomuksesta. Ennen kuin menen kertomaan siitä, haluaisin puhua yhdestä menestyksekkäästä kansalaisaloitteesta EU:ssa, eli viime vuonna oikeus äänestää 1,6 miljoonaa kansalaista EU:ssa puhui vedestä ihmisoikeutena ja viittasi sitten terveyssyihin. Ja tämähän liittyy hyvin läheisesti tähän mietintöön, koska oikeus veteen, siis lähinnä tässä tarkoittaa juomavettä, puhdasta vettä, ja meidän täytyy sitten yhteisessä maatalouspolitiikassa toimia niin, että yhdessä muiden strategioiden kanssa pyrimme siihen, että vesi pysyy Euroopassa. Ja jos katsotaan maataloutta, sehän vie noin kolmannen vedenkulutuksesta. Eli kyse on myöskin siitä, että nämä toimet, joista päätetään maatalouspolitiikan alalla, niitä pitää valvoa. Ja tässähän nyt puhuttiin tästä puolityhjästä puoliksi täynnä olevasta lasista, ja tämä koskee myöskin tätä mietintöä. Meillä on näitä eri toimenpiteitä, ja meillä on täydentäviä ehtoja, ja sitten maaseudun kehittämistoimia ja niiden avulla on saatu jotain aikaan, mutta jos katsotaan sitten konkreettisesti suurempia ongelmia, niin ne liittyvät siihen, että on hyvin erilaista raportointia. Eli monilla aloilla ei ole mitään mahdollisuuksia saada tietää, millaisia toimia on toteutettu ja mitä taas ei. Ja meillä on tärkeä tehtävä katsoa vesidirektiivin säädöksiä ja ne pitää ottaa paremmin osaksi maatalouspolitiikkaa ja näitä täydentäviä ehtoja. Tietysti tämä on komission tehtävä, koska sehän on perussopimusten valvoja, mutta myöskin me parlamentin jäsenet voimme kansallisessa politiikassa maatalous- ja maanseutupolitiikan kysymyksissä miettiä näitä vesikysymyksiä. Tavoitteena oli silloin 2000, kun tämä direktiivi astui voimaan, että vuonna 2015 meillä olisi hyvä vedenlaatu kaikkialla EU-ssa. 2015 meillä on hyvää vedenlaatua. No ihan tähän tilanteeseen vielä ei ole päästy. Meillä on erilaisia tavoitteita eri jäsenvaltioissa, mitä tulee direktiivin täytäntöönpanoon mutta myöskin millä tavalla käytetään eurooppalaisia välineitä tässä yhteydessä. Olemme todenneet, että lisätoimia tarvitaan, jotta direktiiviä voidaan todellakin soveltaa. Meillä on nyt eurooppalaisia välineitä käytössä, mutta niitä ei ole kovin paljon tullut käytettyä. Ja tämä on nyt yksi suurimpia ongelmia, joka meillä on. Eli periaatteessa tukea annetaan täytäntöönpanoon, mutta meillä on suuri ongelma. Jotkut jäsenvaltiot, ja voimme nyt tietysti puhua ainoastaan niistä, joista on tehty tutkimus, mutta uskoisin, että tämä on aika edustava otos. Eli kun katsotaan täytäntöönpanoa näiden toimien osalta, niin siellä ei ole mitään prioriteetteja, vaikka se olisi kuitenkin tärpeä, tärkeää keskittyä siihen, että Euroopassa on puhdasta vettä, ei pelkästään juomavettä, vaan myöskin vettä maatalouden käyttöön. Meillä on erinäisiä valvontatoimia paikan päällä. Ne kuitenkin keskittyvät tiettyihin kohtiin vesipolitiikassa, mutta millään tavalla ei valvota, kuinka paljon vettä on ja millaisen etäisyyksin Joissain jäsenvaltioissa valvotaan sitä, että kun luonnossa tapahtuu muutoksia, niin tämä valvonta ei ole järkevää. Jos ajatellaan vaikka tuholaismyrkkyjä, jos valvontaa tehdään talvella, niin silloin kaikki tämä ei näy kokeissa. Eli tässä täytäntöönpanossa yhteisessä maatalouspolitiikassa ei ole otettu huomioon aiheuttaja periaatetta. Tätäkin täytyisi vielä miettiä, miettiä. Ja monilla aloilla ei voida syyttää yhtä ainoa tekijää, mutta silloin kun se on mahdollista, niin silloin meidän täytyy katsoa vastuukysymyksiä ja miettiä, millä välineillä tilannetta voitaisiin parantaa. Ja jos sanktioita langetetaan, niin täytyy katsoa, millä tavalla ne ovat yhteydessä aiheutettuihin vahinkoihin. Sitten ympäristö- ja kansanterveyskysymyksissä nämä liittyvät hyvin läheisesti tuhlaismyrkkyihin. Meidän täytyy vahvistaa toimia ei komission puolella, vaan jäsenvaltioissa. Ja tässähän pätee se, mistä on päätetty yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa vuoteen 2020 mennessä. Eli ne täytyy siihen nyt nopeasti panna täytäntöön. Muilla aloillahan on nähty, millä tavalla pohjavesi rasittuu, ja sehän voi sitten johtaa kansanterveysongelmaan. Ajattelen tässä nyt konkreettisesti mikrobakteereita, antibiootteja, jotka rasittavat EUn vesistöjä. Eli tämä mietintö on sellainen, josta pitää keskustella intensiivisesti ja toivoisin, että olisi mahdollista, meillähän on kaikenlaisia aamiaisia keskusteluita, lounaskeskusteluita, eli ehkä tällaista asiaa voitaisiin käsitellä vielä yhdessä. On niin paljon asioita, jotka liittyvät tähän Tämä on tärkeää yksittäiselle jäsenille ja jäsenvaltioille. Eli tämä ei liity pelkästään ympäristöön ja maatalouteen, vaan kuten sanoin, että tämä liittyy ihmisoikeuksiin, oikeuteen veteen. Eli meidän pitää keskustella vielä tästä aiheesta ja keskittyä sitten siihen, että vesidirektiivin täytäntöönpano on nyt hyvin kiireellinen asia. Kiitos. Breakfast debate betrachte ich jetzt als... No aamiaiskeskustelut ovat aikainen uhka, mutta sitten Ajala Sender. Yo muy bien la señora Kadenbach. So- Kiitoksia, Kadenbach. Niin, mehän voin tietysti aloittaa kahdeksalta jo työaamiaisen merkeissä. Ensinnäkin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä kertomuksesta. Tässä on yksi aihe, joka yleensä ei ole osa yhteisen maatalouspolitiikan keskusteluita. Me yleensä keskitymme tiettyihin aineisiin, emmekä aina katsoa asiaa vähän laajemmin. Ja myöskin haluaisin kiittää Kaadenpa ja siitä, että hän on korostanut tätä tärkeää aihetta. Kaksi pientä ongelmaa, jotka eivät ole mukana tässä tekstissä ja joita pitäisi hiukan muokata, eli vesi ja yhteinen maatalouspolitiikka. Ensinnäkin, jos katsotaan veden käyttöä Etelä- ja Pohjois-Euroopassa, niin nehän ovat täysin erilaisia. No, Pohjoisessahan on paljon vettä. Olin hyvin yllättynyt, kun näin näitä asioita Pohjois-Euroopassa. Siellähän kasveja pitää jatkuvasti kastella. Ja etelässähän sitten taas me mietimme vaihtoehtoja kastelujärjestelmille – meillä on erilaisia järjestelmiä, joiden avulla voimme sitten hallinnoida käyttöä hyvin tarkkaan. Eli tämä kaksitahoinen käyttö johtaa siihen, että tietysti meidän täytyy ottaa tämä huomioon. Emme voi tehdä yleistyksiä. Tämä direktiivi on aina voimassa, vaikka maatalouskäyttö on hyvin erilaista eri jäsenvaltioissa. Ja sitten tässä on yksi vaara, kun katsotaan sitä, että pitäisi aina vähentää maataloutta Euroopassa. Ja Gressle on ihan oikeassa, kun hän sanoi siitä, että viljelijöillä, viljelijät ovat yhä vanhempia ja nuorilla viljelijöillä on vaikeuksia päästä mukaan maatalousalalle. No se on tietysti sitten ongelma, joka liittyy enemmistöihin ja maatalouspolitiikan uudistamiseen. Ja yksi suurimpia ongelmia on se, että halutaan nyt viedä öljyä polttoainetarkoituksiin EUn ulkopuolelle. Meillähän on näitä sopimuksia kolmansien maiden kanssa, ja me nyt supistamme maatalouskapasiteettia Euroopassa ja kilpailukapasiteettiamme. Ja sitten kuitenkin viemme tai tuomme maataloustuotteita maista, jossa tuotteet ovat edullisempia, mutta meidän pitäisi miettiä, millä tavalla me viemme omia tuotteitamme ja ulkopuolelle. Koska joissain maissa nämä asiat ovat johtaneet suuriin vedenkäyttöongelmiin, jotka vaikuttavat juomaveden saantiin ja puhtaaseen, puhtaan veden saantiin. Eli meidän täytyy ottaa muistaa se, että päätökset, joita teemme täällä, niin niillä on huomattavia vaikutuksia. Jos maataloutta vähennetään ja jätetään maata kesannolle, niin sitten meidän täytyy tuoda enemmän tuotteita muualta. Ja no siellähän ei tarvitse noudattaa direktiiviä. Eli haluaisin, että tämä nyt ainakin pidetään mielessä, kun teemme päätöksiä. Ja sitten toinen aihe, jota meidän pitäisi käsitellä. Me olemme yrittäneet monta kertaa, mutta koskaan emme ole tässä onnistuneet, koska neuvosto on heittänyt kapuroita rattaisiin, rattaisiin, eli ongelmana on maaperän saastuminen. Vesidirektiivissähän on käsitelty näitä asioita, mutta omalla alueellani on hyvin vakava ongelma – Meillähän on, direkt, on direktiivi, jota sovelletaan, mutta missään vaiheessa ei ole puhuttu saastuneista maaperistä ja ongelma liittyy veteen, mutta jos meillä olisi ollut hyvä puitedirektiivi liittyen saastuneisiin maaperiin, niin uskon, että tilanne olisi voinut edetä toisella tavalla. Jäsenvaltiot, jotka parantavat tilannettaan EUn puitelainsäädännöllä, josta olemme hyvin kiitollisia, Sen sijaan olisi ollut hyvä, että olisimme saaneet lainsäädäntöä liittyen maaperien saastumiseen. Ja tällä hetkellä ei nyt näy valoa tunnelin päässä, ei parlamentissa eikä neuvostossa. Eli tämäkin täytyy ottaa huomioon, koska maatalous liittyy myöskin tiettyihin seikkoihin, joita viljellään maaperässä, eikä pelkästään muihin lajikkeihin, joita viljellään esimerkiksi vedessä. Eli jos tämän ymmärrämme, niin tiedämme, että meillä on edessämme vielä paljon tehtävää. Natürlich auch nicht verboten ist, wenn ein Mitgliedstaat... Niin, jos jäsenvaltio pitää huolen siitä, että maaperä ei ole saastunut, tämä nyt ei ole varsinaisesti eurooppalainen kysymys, eli Sarvomaa. Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä käytän puheenvuoron EPPn varjoesittelijän Marcellon puolesta. Valitettavasti hän ei päässyt tänne paikalle tänään. Hänellä, hän osallistuu Prahassa kansainvälisen holokaustin muistepäivään. Aivan aluksi kollegani puolesta haluaisin onnitella edustaja Kadenbakia erittäin hyvästä työstä tämän työasiakirjan parissa ja myöskin herra Kaadisia, joka on tilintarkastustuomioistuimessa vastuussa asiasta. Marucello on samaa mieltä siitä, että vesipolitiikka on erittäin tärkeä pitkän aikavälin hyvinvoinnille läpi Euroopan unionin ja sen täytyy olla Euroopan unionin kestävän kehityksen, maatalouden ja ympäristöpolitiikan toimeenpanossa avainasemassa – varjostelimme on sitä mieltä, että on tarpeen rohkaista komissiota ja jäsenmaita seuraamaan ja arvioimaan veden käyttöä maataloustarkoituksiin vesipuitedirektiivin linjojen mukaisesti. Ja Marocello on myöskin sitä mieltä, että komission tulee tarjota tietoa liittyen veden laadun ja määrän yhteyteen maa talouskäytössä ja jäsenmaiden täytyy nopeuttaa direktiivin toimeenpanoa sääntöjen mukaisesti. Kiitoksia. Vielen Dank. Kiitoksia. Sitten komissiosta Vasku, olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustaja Kaadenbach ja tilintarkastustuomioistuimen edustaja Cardiff. On hienoa, että voimme keskustella tästä erityiskertomuksesta vesipolitiikan sisällyttämisestä yhteisen maatalouspolitiikkaa. Kiittäisin molempia myös kommenteista ja suosituksista ja hedelmällisestä yhteistyöstä, josta saimme nauttia. Kuten on jo mainittu, Euroopan vesivarojen laadun turvaaminen on keskeinen prioriteetti EU:ssa, erityisesti maatalouspolitiikan osalla. 53 prosenttia veden käytöstä EU:ssa menee maatalouspolitiikkaan. Ja maatalouden kautta ravinteita kulkeutuu vesistöihin. Monia välineitä on, joilla voidaan huolehtia vesipolitiikasta, veden määrästä ja laadusta. Nitraattidirektiivi on mainittu ja vesipuitedirektiivi, joka loi oikeudelliset puitteet vesivarojen suojelulle kautta Euroopan. Erityisesti maatalouspolitiikassa vedellä on tärkeä merkitys ja meillä on kaksi välinettä, joita käytetään vesipolitiikan integroimiseen YMP. -hän tai tavoitteet sisällytetään yhteisemman talouspolitiikkaan. Täydentävät ehdot yhtäältä, mekanismit, jotka liittyvät maksuihin, ja annetaan viljelijöille, ja ne liittyvät lainsäädäntöön usein ympäristöön ja vesipuitten direktiiveen, ja toinen väline on maaseudun kehittämisohjelma, muun muassa, jotta jotta voidaan huolehtia luonnon resursseista EU:ssa. Tärkeä osa siis tuotanto, osio maataloustuotannossa. Molemmat osiot vaikuttavat siihen, että maatalouspolitiikka voi olla kestävää, yhteisten periaatteiden varaan rakentuvaa. Ja suoritetaan sitä, että yhteisössä maatalouspolitiikassa kunnioitetaan ympäristölainsäädäntöä ja samalla annetaan kannustimia – jotta huolehditaan julkishyödykkeistä. Komissio on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen arvion kanssa siitä, että täydentävät ehdot ja maatalousohjelmat ovat myönteisiä tekijöitä, kun ajatellaan vedenkäyttöä maatalouspolitiikassa, mutta komissio on totta kai tietoinen joistain heikkouksista näiden välineiden täytäntöönpanossa jäsenvaltioissa ja komissio tältä pohjalta on lähtenyt toimiin, joiden kautta voidaan lisäparannusta saada aikaan seuraavalla ohjelmointikaudella. Toivon, että ne toteutuvat. Pari esimerkkiä siitä, mihin halutaan näiden askelten kautta, jotka pyrkivät parantamaan veden käyttöä ja veden laatua seuraavan seitsemän vuoden aikana. Ensimmäinen esimerkki, jonka haluaisin mainita, liittyy täydentäviin ehtoihin. Komissio on tehnyt ehdotuksen, jonka mukaan vesipuitedirektiivi direktiivi ja tuholaisaineiden käyttöön liittyvä direktiivi otetaan täydentävien ehtojen piiriin, kun niitä ei ole täytäntöön pantu kunnolla tai jos on selkeästi nähty ongelmia täytäntöönpanossa viljelijöiden tasolla. Euroopan parlamentti on tukenut tätä lähestymistapaa ja meillä on yhteinen kannanotto vuodelta 2013, kun YMPn uudistus hyväksyttiin. Nyt nämä kaksi direktiiviä, jotka eivät ole vielä osana täydentäviä ehtoja. Ne katetaan tilojen neuvontajärjestelmän kautta, joka on ympessä mukana. Näin viljelijät ja muut edunsaajat, maan omistajat muun muassa, saavat koulutusta, tietoa, periaatteessa palveluita, joiden kautta he voivat paremmin hallinnoida ympäristökysymyksiä ja huolehtia tärkeistä luonnonresurssista vedestä tässä yhteydessä. Toinen kommentti maaseudun kehittämispolitiikkaan. Keskeiset välineet tällä kaudella 2014-2020 sitten erityisesti veden hallinta kysymyksiin ja veden käyttöön. Viidestä prioriteetista kaksi liittyvät veden käyttöön. Yksi viittaa siihen, että parannetaan vesihallintojärjestelmiä ja toinen liittyy siihen, että parannetaan tehokkuutta veden käytössä. Nämä ovat tärkeitä asioita, koska nämä kaksi prioriteettia tulevat jäsenvaltiossa käyttöön, niin niitä käytetään, jotta voidaan ottaa ne huomioon, kun varoja käytetään tulevien vuosien aikana. Vielä eri välineitä maaseudun kehittämisen alalla voisin esittää, joiden kautta voidaan huolehtia paremmasta veden käytöstä – tukea koulutukseen, neuvontaan, investoinnit, monivuotiset maankäyttösuunnitelmat, maaseudun kehittämisen tukeminen erityisesti yhteydessä innovaatiokumppanuuteen myös. Joten monen monta välinettä, joiden kautta voidaan auttaa maanviljelijöitä parantamaan veden hallintoaan ja veden käyttöä. Mainitsisin myös uuden valvonta- ja arviointijärjestelmän järjestelmän käyttöönoton yhteisen maatalouspolitiikan osalta. Se koskee myös kaikkia veteen liittyviä kysymyksiä maatalouspolitiikassa. Tämä on parannus verrattuna nykyjärjestelmän tai aikaisemman järjestelmän arviointijärjestelmään, koska nyt voidaan pyrkiä kattamaan molemmat pilarit, maaseudun kehittäminen, mutta myös toinen tekijä, jolla on vaikutus meidän käyttöön ja hallintaan. Ja vielä yksi seikka, jonka halusin mainita. EUn vesipolitiikan täytäntöönpanoon liittyvä seikka. Komissio jatkaa yhteistä vesipuitedirektiivin täytäntöönpanostrategiaa yhdessä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa. Tässä yhteistyöhankkeessa on kehitelty eri välineitä, jotta voidaan parantaa jäsenvaltioiden vesihuoltojärjestelmien täytäntöönpanoa. Tämä työ on erityisen tärkeä vuonna 2015 yhteisen täytäntöönpanostrategian alla. Ollaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, keskustellaan jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa siitä, miten täytäntöönpannaan maaseudun kehittämisohjelmia. Me neuvomme siis jäsenvaltioita siinä, miten vesipolitiikan tavoitteet voidaan parhaiten sisällyttää tilatasolle. Tämän tulisi helpottaa sitä, että täytäntöönpano on yhtenäistä. Ja lisäksi komissio aikoo tehdä ehdotuksen siitä, miten keskeiset kriteerit otetaan käytön osalta esiin ja miten niitä työn pannaan kautta kaikkien jäsenvaltioiden. Lopuksi puheenjohtaja komissio on sitä mieltä, että aloitteiden pitäisi pyrkiä vastaamaan tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin ja edustaja Kadenbachin myös, ja näin voidaan parantaa, tämän tämä tärkeä asia, sitä miten hallinnoimme vesivarojamme sekä laadun että määrän osalta. Kiitos. Habe ich aber doch noch eine Frage an Sie. Minulla on vielä yksi kysymys. Nyt meillä on uusia, eksitäänkö tässä nyt uusia maksuperusteita maataloudelle tässä operaatiossa? Ajala Senderkin vielä halusi puheenvuoron, olkaa hyvä. Ob neue ob wir eine neue... Niin haetaanko nyt uusia perusteita maksuille maatalousalalla? Se on minun käsitykseni tämän keskustelun jälkeen. Ja sinä halusit vielä puheenvuoron vai? Sí, yo quería preguntar por... Niin halusin nyt kysyä. Tässä nyt on maatalouden pääosasto, jonka kanssa puhumme, mutta tämä maaperäkysymys liittyy ympäristöön pääosastoon. Eli onko jossain vaiheessa suunnitteilla se, että voisimme palata tähän kysymykseen, eli millä tavalla veden laatu liittyy siihen, mitä maaperälle tehdään. Ja toiseksi haluaisin kysyä sopimuksista, joita on solmittu kolmansien maiden kanssa. Siellähän on tärkeä kauppapilari, Meillähän on näitä maatalousalan kauppasopimuksia ja siellä otetaan huomioon myöskin vesidirektiivi, vedenkäytön tehokkuus. Sitten voitaisiin ottaa huomioon myöskin parempi tuholaismyrkkyjen käyttö. Sitten siellä vielä, mutta me menimme eilen 25 minuuttia yli ja tulkit eivät ole kovin mielissään tästä. Niin puheenjohtaja, yksi kysymys vielä. Eli onko muita tavoitteita, joihin pyritään? Tiedän, että tässä on viitattu veden suojeludirektiiviin ja monissa Saksan osavaltioissa katsotaan, millaisia varoja esimerkiksi aluetasolta voidaan ottaa käyttöön. Ja komissio on kuitenkin sanonut, että tämä ei ole oikein, koska komission jäsen, hän sanoi, että jäsenvaltiot ovat tästä vastuussa, mutta sitten kun halutaan rahaa tiettyihin hankkeisiin, jotka ovat EUn laajuisia, ja niitä sitten kysytään, niin sitten kuluu aika paljon aikaa, ja tiedän, että yksittäisissä osavaltioissa on väärin perustein haluttu näitä varoja käyttöön. Eli enemmän rahaa vain. Basku, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Je m'exprimerai en äh, Puheenjohtaja puhuu nyt äh, vastauksessani Ranskaa. Kyllä todellakin tämä uusi maatalouspolitiikka, joka hyväksyttiin vuosille 2014-2020, mm, puhuisin tässä yhteydessä tämän uuden maatalouspolitiikan tavoitteista. Tavoitteet olivat äh, hyvin paljon laajennetut Ensimmäinen tavoite luonnollisesti on elintarviketurvallisuus kuluttajia kohtaan, mutta laajensimme myöskin maatalouspolitiikan tavoitteita luonnonresurssien kestävään käyttöön ja tasapainoiseen Euroopan unionin alueiden kehittämiseen. Tämä kestävä resurssien käyttö ja ilmastonmuutostyö ovat luonnollisesti sellaisia, että tiettyjä toimia on otettu mukaan, joiden kautta voisimme auttaa maanviljelijöitä sekä tuottamaan maataloustuotteita että samalla tuottamaan yleishyödyllistä palvelua biodiversiteetin, ähm, maatalousalueen kestävyyden kehittämisessä ja niin edespäin Aikaisemmin puheenvuorossani en viitannut tähän uuteen niin kutsuttuun vihreään maksuun, viheryttämiseen Greening, tämä on erittäin tärkeä väline, sillä on noin 30 prosentin osuus ensimmäisen pilarin kokonaisbudjetista ja tämä toimi koskee lähestulkoon kaikkea maatalousaluetta pinta-alan kannalta. Tarkoitus on paremmin ähm, sekä maaperää että muita seikkoja hallinnoida, ähm, vesiresursseja käyttää tietyin rajoitteen ja on selvää, että tämä uusi politiikka äh, toimii. En tässä vaiheessa puhunut äh, muista ulottuvuuksista kuin tästä ehdollisuudesta, mutta tämä viherryttäminen on erittäin tärkeä toimi, joka tulee mahdollistamaan sen, että voimme vastata tietyssä määrin tämän ähm, luonnonvarojen hallinnoinnin äh, haasteellisuuteen sekä vesivarojen että maaperäresurssien osalta. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Kyseessä ei ole vain maaperän laatu sinänsä, vaan Euroopan unionin kyky vastata elintarviketurvallisuuden haasteisiin. Ja tämä riippuu hyvin suuresti äh, luonnon monimuotoisuudesta ja vesihallinnosta, mutta myöskin kaikesta muusta työstä maataloussektorilla. Meidän täytyy myöskin ottaa huomioon kaikki se, joka koskettaa ympäristöseikkoja, ähm, torjunta-aineiden käyttö ja valvonta, ähm, maaperän suojelu, nämä ovat seikkoja, jos meillä on kansainvälisiä sopimuksia, mutta meillä on itse asiassa kaikessa toteutetussa maatalouspolitiikassa selvää se, että maataloustoiminnan kautta me pyrimme kattamaan sekä maataloustuotteiden tuottamisen että resurssien suojelun. Nämä kaksi asiaa liittyvät tiukasti toiseensa ja ne ovat myöskin olleet kansainvälisissä maatalousneuvotteluissa yhdessä mukana. Toimielimethän ovat neuvottelemassa, jotta voisimme määritellä oman kantamme näissä kansainvälisissä keskusteluissa. Mutta jälleen kerran vesihuolto liittyy ehdollisuuteen maatalouspolitiikassa ja on selvää, että tämä uusi maatalous, yhteinen maatalouspolitiikka, jota ollaan nyt luomassa jäsenmaissa – on tavoitteeltaan laajempi YMP luonnon resurssien hallinnan ja maatalous maaseutualueen hallinnan kohdalla. Ja tämä vesipolitiikka on täysin linjoilla tämän uuden YMPn lähestymistavan kanssa. Haluaisimme korostaa vielä yhtä asiaa ehdollisuuteen liittyen. Me emme voi tietenkään valvoa viljelijöitä siinä, kuinka he täyttävät oikeudelliset sitoumuksensa. Jos he eivät tunne näitä sitoumuksia tai jos kansallista lainsäädäntöä ei edes ole täysin olemassa, direktiivissä näitä sitoumuksia on määritelty myöskin sekä vedenkäytön että torjunta-aineiden kestävän käytön osalta, mutta nämä tavoitteet ovat tavoitteita vasta kun ne on täysin saatettu päätökseen ja vasta kun nämä ehdot ovat täysin selvät viljelijöille, mehän emme voi vaatia viljelijöiltä jotakin, minkä suhteen selkeästi näitä tavoitteita ei ole määritelty. Merci beaucoup, Frau Kadenbach. sitten Kadenbach. Ich habe jetzt eine Frage, wo ich nicht ganz... Minulla oli nyt yksi kysymys, en oikein tiedä, oletteko oikea taho, jolle kysymyksen esittäisin. Jos ette ole, niin pyytäisin, että esitätte tämän edelleen. Kaikki asiat hän ovat kovin riippuvaisia toisistaan. Me puhumme vesipuitedirektiivistä, työllisyydestä ja itävaltalaisina myös tulvavesi kysymyksistä. Miten pitkälti, kun valvotaan ja tarkkaillaan, kun erityiskertomuksessa puhutaan sisällyttämisestä, miten pitkälti nämä direktiivit tai niiden valvonta ovat yhteisöllisesti katsottuja asioita, kun ajatellaan torjunta-aineiden käyttöä 0,9-1 prosenttia menee todella sinne, mihin se kuuluu. 99 prosenttisesti taas se päätyy muualle ympäristöön. Niin erityisesti jos ajatellaan tulva, vesiongelmia ja riskisuunnitelmia, miten hoidetaan näitä asioita tässä yhteydessä, kun nämä direktiivit liittyvät hyvin läheisesti yhteen, erityisesti jos ajattelen vaikutuksia vesien suojeluun. Tässä minun kysymykseni siis olisi, miten pitkälti nämä molemmat direktiivit nähdään yhteisinä tavoitteina, kun puhutaan vesien suojelusta. Bref, s'il vous plaît. Se vielä lyhyt vastaus. Olkaa hyvä. Sinon, vous avez une, une, une tai sitten voitte lähettää vastaukset kirjallisesti. Niin me voimme toimittaa teille kirjallisia täsmällisempiä vastauksia, koska tämä kuuluu pikemminkin ympäristöpääosastolle, mutta me voimme jo tässä vaiheessa sanoa selkeästi, että nämä valvontajärjestelmät ja mahdolliset sanktiot näiden kahden direktiivin puitteissa pitää määritellä jäsenvaltioissa ja niitä sitten hallinnoidaan jäsenvaltioissa maatalouspolitiikassa me yhtäältä autamme viljelijöitä luomaan käytänteitä, joissa otetaan huomioon ympäristö ja kaikki nämä tavoitteet. Ja sitten kun meillä on näitä ehtoja, me tarkistamme sen, että julkista tukea saava viljelijä, oli kyse sitten toisen pilarin tuista tai muista, niin viljelijän täytyy noudattaa lainsäädäntöä mutta meidän ei nyt pidä miettiä tällaista järjestelmää, vaan meidän täytyy varmistaa, että esimerkiksi Itävallassa pannaan täytäntöön direktiiviä ja me katsomme viljelijää, joka saa julkista tukea. Eli hänen täytyy noudattaa lainsäädäntöä, mutta sitten hallintojärjestelmien ylläpito liittyy sitten vesidirektiiviin ja se liittyy sitten jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Eli tässä puhutaan nyt toisesta tasosta, kun käsitellään tätä ympäristöpolitiikkaa ja sitä tapaa, jolla se on otettu osaksi maatalouspolitiikkaa. Eli tässä on yhdistetty nämä asiat julkisella tuella. Kiitoksia tulkeille ylityöstä. Ja Cardiff, jos kuuntelette englantia, niin me kuuntelemme teitä englanniksi.